tilanne Euroopassa. Ja minulla on kunnia antaa puheenvuoro komission jäsen Jurovalle. Olkaa hyvä. Rouva puhemies, parlamentin jäsenet, hyvää huomenta. Tänään on kansainvälinen naisten päivä. Olen iloinen, että voin tässä teidän kanssanne keskustella naisten ja miesten tilanteesta Euroopan unionissa. Tätä kuvaillaan myös komission 2015 vuosikertomuksessa tasa-arvoon liittyen. Se julkaistiin tänään. Naisten miesten tasa-arvo on unionin perustavia arvoja. Se on ollut oikeuden velvoite jo aivan alusta lukien yhdentymistä yhteiskunnissamme. On menty eteenpäin valtavasti viimeisen 60 vuoden aikana. Naisten asema on edennyt merkittävästi. Naisilla on enemmän mahdollisuuksia työmarkkinoilla enemmän kuin koskaan aikaisemmin nyt ei kuitenkaan voida kieltä sitä, että mennään eteenpäin. Toki edelleen on eriarvoisuuttakin olemassa. Jos tätä tahtia kuitenkin jatketaan, menisi vielä 70 vuotta ennen kuin saadaan aikaan tasa-arvoa. Edelleen jokaista naisen tuntia kohden he ansaitsevat 16 prosenttia miehiä vähemmän. Edelleen isät käyttävät tunnin lasten ja kodinhoitoon kun äidit kolme tuntia. Vanhemmat, varsinkin äidit enemmän kuin isät, ovat haasteiden edessä, kun yrittävät perhe- ja työelämän yhdistää. Tämä uhkaa naisten taloudellista riippumattomuutta voi johtaa siihen, että perheet köyhtyvät. Varsinkin, mutta ei pelkästään, jos nainen on ainoa ja perheessä. Tällä on omat seurauksensa myös naisten eläkkeisiin ja köyhyysvaaran vanhuuspäivinä. 40 prosenttia naisten eläkkeistä, naisten eläkkeistä 40 prosenttia alhaisemmat keskimäärin. Ja tämä kuilu ei ole kurotumassa umpeen. Meidän täytyy nopeuttaa myönteisiä muutoksia, joita on saavutettu viime vuosikymmenen, jotta saadaan aika sellainen yhteiskunta, jossa jokainen tyttö ja poika voi käyttää mahdollisuuksiaan. Ottaisin kolme avainaluetta esille, miten tästä eteenpäin kohti tasa-arvoisempaa Eurooppaa. Naiset edustavat puolta väestöstä Euroopassa. Miehiä on enemmän kuitenkin useimmilla johtopaikoilla ja on enemmän miehiä myös kaikissa parlamentissa kaikissa jäsenvaltioissa, kuten täälläkin. Jos ajatellaan suurempia yrityksiä pörsseissä, vain vähän yli 20 prosenttia johtokunnan jäsenistä on naisia. Komission ehdotus saada aikaan tasa-arvo pörssinoteratuissa yrityksissä pyrkii puuttumaan tähän tasa arvokysymyksiä taaten, että olisi ainakin 40 prosenttia kumpaankin sukupuolta johtokunnassa. Tämä on hyväksyttävää. Teidän täytyy myös jotta jäsenvaltioita menemään eteenpäin, ne ovat vielä haluttomia. Toiseksi meidän täytyy helpottaa Euroopan kansalaisille mahdollisuuksia yhdistää vastuu työssä ja kotona. Myöhemmin tänä vuonna komissio aikoo esittää oman lainsäädäntö- ja ei-lainsäädäntöpaketin ehdotuksen, joilla pyritään työ- ja perhe-elämän yhdistämistä helpottaa. Se on kattava, joka liittyy laadukkaan päivähoidon tarjontaan ja kustannuksien niin se, että lomat toteutuvat sekä isien että äitien kohdalla. On tärkeää saada naiset mukaan työmarkkinoille. Se on väestön ja talouden kannalta välttämätöntä. Yhtä lailla tärkeää se on ajatellen Euroopan kasvuprosessia. Lopuksi edelleen on sukupuoliverustuva väkivaltaa olemassa Euroopan unionissa. Yksi kolmesta naisesta on joutunut hyökkäyksen kohteeksi sukupuolisesti tai molemmin tavoin. Viime viikolla Euroopan komissio esitti, että EU liittyisi Istanbulin yleissopimukseen. Se on ensimmäinen oikeudessa sitova väline, jolla pyritään torjumaan naisen kohdistun väkivaltaa kansainvälisellä tasolla. EU-liittyminen Istanbulin yleissopimukseen on tärkeä askel meidän strategisessa tavoitteissamme. Yleissopimuksen kokonaisvaltainen lähestymistapa monimutkaisen ilmiön noudattaa EU-lähestymistapaa. EUn liittyminen tehostaa ja yhdenmukaistaa taistelua ja ennaltaehkäisyä naisiin kohdistuvassa väkivallassa silloin, kun meillä on yhteisiä sääntöjä. Ja näin voidaan vaikuttaa me käyttää EUn ohjelmia varoja. Se vahvistaa meidän yhteistä uskottavuuttamme ja vastuunkantoamme ulkoisestikin. Näin voidaan tukea EUn tavoitteita laajemminkin tasa-arvokysymyksissä, syrjimättömyydessä ja talouskasvussa. Lisäksi olen tehnyt työtä komission jäsen Tysonin kanssa sen takamiseksi, että voidaan jatkaa työtä perusoikeusviraston tutkimuksen pohjalta 2013 sukupuolen perustuvaa väkivaltaa käsittelevässä selvityksessä oli mukana Eurostat ja kansalliset tilastotoimistot EUn tuella. Eurostat aloittaa työnsä selvityksen käynnistämiseksi, kuten sen vuosiohjelmassakin on todettu. Tasa-arvoon liittyvä strateginen tavoite 2016-2019 selvästi yksilöi kaikki edellä mainitut alueet tärkeimpinä alueina meidän työssämme tasa-arvon takaamiseksi mukaan lukien yhtäläinen taloudellinen riippumattomuus, strateginen sitoutuminen toteavat, että paitsi että meillä on avaintoimia tasa-arvon edistämiseksi huomioiden tasa-arvonäkökulma kaikessa EU-toiminnassa, kun valmistellaan, suunnitellaan täytäntöönpannaan, seurataan ja arvioidaan politiikkaa, oikeudellisia toimia ja varojen käyttöä. Lopuksi vielä korostaisin sitä, että sosioekonomisen talouteen parantaminen ja toimien edistäminen väkivallan tuomiseksi ovat kaikki tärkeimmällä sijalla Euroopan komissiossa. Kiitos. <clears throat> Ja seuraavaksi edustaja Le Grip. Kiitos puhemies. Kiitos komission jäsen sanoista, jotka osoittavat vahvaa sitoutumista henkilökohtaista ja poliittista, kun olette vastuussa näistä tasa kysymyksistä naisten ja miesten kesken. Ja te kerrotte myös suunnasta, mihin mennään tärkeimmistä painoalueista komissiossa niiden voidaan kohentaa tilannetta sosioekonomisesti naisten parissa ja torjua naisen kohdista väkivaltaa. Minunkin ryhmäni kansanpuolue, joka nimissä nyt puhun, kansainvälisenä naisten päivänä, on suuria haasteita. Meidän täytyy parantaa oikeudessa naisten ja miesten kesken. Euh, ja tämä täytyy ottaa huomioon, kun yritetään parantaa Euroopan taloudellista tilannetta. Tässä yhteydessä täytyy taistella sitä vastaan, että naisia ei jätettäisi syrjään, koska naiset ovat aivan yhtä hyvin koulutettuja kuin miehetkin. Ja tätä kautta menetämme valtavasti potentiaalia kun naiset eivät saa sellaisia tehtäviä, joita he pystyisivät hoitamaan. EPPssä tätä kysymystä on käsitelty ja me haluamme kehittää parannusmahdollisuuksia. Ja Ennen kaikkea täällä Euroopan unionissa, mutta muutenkin, että voidaan palkkakuilua kuroa umpeen, kuten myös eläkkeissä on kylläkin näistä eläke- ja palkkakuiluista, ja siinä on varantamisen varaa sosioekonomisesta tilanteessa naisten parissa. Ne ovat kaksi tärkeintä aloitetta, joissa on nopeasti päätävä eteenpäin tulevana kuukausina. Kiitos. Madame le Grip de... Rova Glirp. Monsieur Lavrier. Täällä on siis sininen kortti teille. Oletteko valmis vastaamaan? Herra Lagieux. Kiitoksia. Ihan lyhyesti vain esittäisin seuraavan kysymyksen kollegallinen Konstans Le Gripille. Onko sitä mieltä, että olisi kiintoisaa miettiä 28 kesken sitä, että voitaisiin hyväksyä Kopenhagen Hermansin ransk- laki, joka Ranskassa on hyväksytty, että 2017 mennessä ehkä voidaan lykätä muutamalla vuodella täällä Euroopassa tasa-arvoa suurten yritysten johtokunnissa niin, että voitaisiin johtoasemienkin yrityksessä saada tasa-arvoajatusta viety eteenpäin ja näin saada naisia johtopaikoille myös elinkeinoelämässä. Euh, Kyllä, luonnollisesti. Hiljaiset selvitykset, hiljattain tehdyt selvitykset osoittavat, että lainsäädäntötoimet ovat kannustavia merkittävällä tavalla lähestäksemme kohti suurempaa tasa-arvoa niin, että naisia saadaan enemmän suuryritysten johtokuntiin. Selvästi eteenpäin päästään näin, ei siis pelkästään näissä nimenomaisissa johtokunnissa, vaan myös muissakin päätöksentekoelimissä. Minä haluaisinkin kiittää komission jäsentä hänen osoittamastaan sitoutumista hankkeeseen liittyen naisten aseman johtokunnissa, jota parlamentti on vienyt eteenpäin jo parin vuoden ajan sen hyväksyttyään. Ryhmämme on erittäin sitoutunut siihen. Totta kai me tarvitsemme lainsäädäntö välineitä myös Euroopassa, jotta saadaan naisia enemmän suuryritysten johtokuntiin. Kiitos. Thanks and now. Kiitos. Seuraavaksi edustaja blinkevi Pone pirmininkää, Pone komisarė, iš širdies. Rouva komission jäsen. Kiitos kun esittelitte naisten taloudellisia ja yhteiskunnallisia olosuhteita Euroopassa. On hyvin symbolista, kun pidetään täysistuntokeskustelu 8. maaliskuuta ja keskustelemme yhtäläisistä mahdollisuuksista naisille – SED-ryhmän puolesta haluan vain kiittää komissiota, kun se on rohkaisut EUta liittymät Istanbulin yleissopimukseen. Se olisi vasta toinen yleissopimus, johon EU tulisi osapuolena. Haluaisin toivottaa myös kaikille komissiolle, meille ja kollegoille, että varmistetaan, että naisille suotuisaa lainsäädäntöä pitää hyväksyä ei pelkästään 8.3. Jotta naisten tilannetta voidaan parantaa, niin täytyy tehdä paljon enemmän. Täytyy varmistaa, että naiset pystyvät yhteensovittamaan työ- ja perheelämänsä paremmin. Täytyy muistaa, että tälläkin vuosituhannella – Tämä taakka tulee enimmäkseen naisten harteille. Miten voidaan estää, että naiset menettää työpaikkansa huolehtiessaan perheenjäsenistä ja miten voidaan varmistaa, että heillä on aikaa huolehtia omastakin terveydestään? Täytyy hyväksyä lainsäädäntöä äitiys- ja vanhempainlomista ja myöskin hoivalomista, jotta voidaan huolehtia vanhemmista perheenjäsenistä ja vammaisista perheenjäsenistä ilman, että menettää työpaikkaa. Täytyy varmistaa, että Barcelonan tavoitteet saavutetaan. Siis, että voidaan varmistaa, että lapsilla on tarpeeksi hoitopaikkoja ja koulupaikkoja. Täytyy saada aikaan innovatiivisia ratkaisuja yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa, jotta työ- ja perheelämä voidaan yhdistää. Ja odotamme tässä suhteessa komission pakettia. Kiitos. Edustaja Storch. Hyvää huomenta. Kiitos rouva puhemies. Me keskustelemme tänään naisten sosioekonomisesta tilanteesta Euroopassa. Komissio on tehnyt selväksi, että se ei tue naisia, jotka ovat äitejä, eikä se tue perheitä. Tässä ei oteta huomioon, mitä lisäarvoa naiset tuovat kansantalouteen. Gary Becker sai Nobelin palkinnon malleista, joka liittyy perheiden eh, lisäarvoon ja naisten lisäarvoon. OECD on ottanut tämän huomioon ja YK myös. Eli perheet, naiset tekevät hyvin paljon. Tämä on erittäin tärkeää taloudellisesta näkökulmasta. Hyvät naiset ja herren, meidän täytyy myös arvostaa. Tässä ei kuitenkaan ole riittävästi arvostusta, koska tätä lisäarvoa ei oteta huomioon. Ehkä meidän täytyisi myös puhua äh, perheiden ja äitien syrjinnästä. Kiitos, edustaja Peserra. No va, ahora. No niin, hyvää huomenta päivää. Kiitos puhemies, kiitos Rova Jurova. On hauska, että olette täällä naisten kansainvälisenä päivänä muistuttamassa meille, että tasa-arvo ei ole pelkästään arvo sinällään, vaan oikeuden velvoite. minä sanoisin, että se on meidän etujemme mukaista. Ainoastaan sen myötä päästään eteenpäin kaikin voimin totta kai, jotta voitaisiin saada aikaan tasa-arvo maailmalla. Velvoitte ei kohdistu pelkästään naisiin, jotka tietenkin edustavat enemmistöä väestöstä, vaan sillä on muitakin vaikutuksia. Näin kansainvälisen naisten päivänä 2016 edelleen ikävä kyllä on valtavia eroja palkoissa. Minun maassani huomattavakin ero meillä on vaara suurempi naisten parissa, koska eläkekuilukin on valtava. Yhtä lailla talouskriisi on johtanut siihen, että naisten osuus työmarkkinoilla on vähennyt, vähentynyt, kuten myös palkat pienentyneet. Yhtä lailla on huomattu, että edelleen meillä on valtavaa epätasa-arvoa johtokunnissa ja johtopaikoilla ylipäätään. Siksi tarvit, meillä on välineitä tätä varten. Meillä on Euroopan parlamenttikin, joka on ja myös Ekon yhteyksessäkin, jotta voidaan oikeudellisia velvoitteita viedä eteenpäin tasa-arvon aikaansaamiseksi. Meillä on olemassa myös äitiysloma tai isyysloma säädöshanke. Sekin täytyy toteuttaa, jotta perheet sitä voisivat hyödyntää. Meidän täytyy myös naisten asemaa johtokunnissa edistää direktiivin myötä, koska on aika vähän maita, jotka estävät sen teidän maanne muuten mukaan lukien. 40 prosenttia nyt ei ole mikään oikku, vaan sitä täytyy vielä nopeuttaakin. Haluaisin myös kiittää teitä henkilökohtaisesta sitoutumisesta tähän, että komissio voisi viedä unionin Istanbulin yleissopimukseen, jotta voitaisiin naisen kohdistuvaa väkivaltaa torjua yhdessä. Onnittelemme kaikkia naisia, kiitos. Now, Mrs. Kiitoksia, edustaja Matias. Kiitos, rouva puhemies. Kiitos komission jäsen. Kiitos näistä sanoistanne. Vaikka jotkut meistä kyllä pitävät kukista, niin mielestäni ei ole päivä pelkästään kukkien saamiseen, vaan tasa-arvon juhlimiseen. Joka vuosi sanotaan samat asiat näissä keskusteluissa, koska naisten taloudellinen tilanne Euroopassa on yksinkertainen. Epätasa-arvo lisääntyy, palkkaero lisääntyy, naisten työttömyys lisääntyy ja väkivalta naisia kohtaankin lisääntyy. Brutaalia väkivaltaa vieläkin enemmän. Viime vuonna 29 naista kuoli Portugalissa perheväkivallan seurauksena ja ongelma on poliittinen oikeastaan. On tärkeää, että komissio ei puhuisi pelkästään kiintiöistä ja pitäisi hienoja juhlapuheita. Tämä on poliittinen ongelma. Se täytyy tunnustaa. Tähän asti on epäonnistuttu. Jos tämä tunnustetaan, niin se olisi hyvä alku. Täytyy tarkastella äitiyslomaa uudelleen, työstää sitä edelleen. Se olisi hyvä viesti, ei pelkkiä hienoja sanoja. Komission alku oli huono, kun se veti pois äitiys- ja isyyslomadirektiivin nämä keskustelut käydään joka vuosi, mutta haluaisin, että nyt juhlapuheita seuraisivat teot. Raintke. Edustaja Raintke seuraavaksi. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos rouva puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Minun äitini syntyi 1957 perheeseen, jossa oli kuusi lasta vuoristoseudulle Saksassa samana vuonna jotain erittäin tärkeää tapahtui. Eurooppalaiset johtajat, kaikki miehiä, allekirjoittivat Rooman sopimuksen, jossa on erittäin yksinkertaisia periaatteita. Miesten ja naisten täytyisi saada samaa palkkaa samaa työstä. Vaikka tämä periaate ja äitini syntyvät samana vuonna, minun äitini koskaan pystynyt nauttimaan tämän päätöksen hedelmistä. Häntä ei koskaan arvostettu samalla tavalla, he ei koskaan saanut samaa palkkaa työstään kuin miehet. Ja tänä päivänäkin me näemme vielä syvän kuilun, mikä ei ole hyväksyttävää. Tämä kuilu on koko Euroopassa havaittavissa, ennen kaikkea Saksassa. Miljoonat naiset työskentelevät Euroopan unionissa ja minun äidilläni on oikeus olla todella vihainen siitä, että Euroopan unioni on epäonnistunut. Se ei ole tehnyt todellisuutta tästä periaatteesta. Tänään on kansainvälinen naisten päivä. Meidän täytyisi taistella tasa-arvon puolesta. 60 vuoden aikana Euroopan unioni on pettänyt naiset, mitä tähän lupaukseen tulee. Älkää pettäkö minua ja minun sukupolveani meidän täytyisi saada, mitä me sallimme Euroopassa, tasa-arvoja ja samaa palkkaa. Meillä on oikeudellinen perusta, eh, joiden pohjalta jäsenvaltioiden tulisi toimia. Pyydän eh, komission jäsen. Meidän täytyisi toimia nyt ja meidän täytyisi tehdä todellisuutta tästä periaatteessa Euroopan unionissa. Kiitos. Edustaja Parker. Thank you. Kiitos Eurostatin mukaan 20, 10, 2012 30 000 ihmistä oli ihmiskaupan uhrina, 80 prosenttia naisia. Kansan rikoslaitos totesi, että 3000 mahdollisesti olivat uhreina meidän maassamme ihmiskaupassa. Kaksi, kasvu oli neljännes. Tämä on uuden ajan horjuutta. Ikävä kyllä EUta tästä voidaan syyttää, koska meille yli rajojen jengit toimivat. Hallituksemme mukaan vapaa liikkuvuus EU-ssa on hyödyn kohteena rikollisjärjestöissä ihmiskaupassa meidän maassamme. Euroopan on myöntänyt, että vapaa liikkuvuuspolitiikkana vaikeuttaa rikosten selvittämistä. EUn aloitteet ja puheet eivät ole oikeastaan paljon saavuttaneet. Ainoastaan on autettu salakuljettajia ja ihmiskauppiaita, jotka harjoittavat väkivalta interpretation. Täällä on ilmeisesti joku tulkkausongelma, pieni hetki. No. Kertokaa, kun voin jatkaa. No. Now you can continue, okay. Voitte jatkaa. Ainoa, jotka hyötyvät, ovat ihmiskauppiaat, jotka ovat käyttäneet väkivaltaa. Ja me emme voi selvittää ihmisten rikollista taustaa. Jos jätämme EUn, olemme edelleen osa kansainvälistä työjärjestöä iloa, niin että voidaan taata yhtäläiset työolosuhteet. Voimme olla osa YK-virastoja, jotka edistävät naisten oikeuksia ja pystymme luomaan yhteydet kansanyhteisöön ja puolustamaan näitä asioita. Naisten työoloille tai äitiyslomalle ei ole mitään uhkaa olemassa. Emme halua, että pelottelijat selviävät. Ei tässä ole mitään pelotte, pel, pelättävää vaan vain voitettavaa, jos jätämme EUn. Mrs. Kappel. Edustaja Kappel. Danke, Frau Kiitos, rouva puhemies. nyt on naisten päivä, mutta sosioekonomisesta näkökulmasta naiset ovat jääneet taka-alalle. Tilanne on vähän erilainen jäsenvaltioissa, mutta kuitenkin vaikka naiset ovat koulutuksessa ohittaneet jo miehet, niin kuitenkaan yrityksissä ei ole naisia johtoasemassa. Naiset ansaitsevat 16 prosenttia keskimäärin vähemmän Euroopan unionissa. 2,9 prosenttia prosenttia Sloveniassa, 6,5 prosenttia Italiassa muun muassa ovat nämä eros, mutta tässä tapauksessa voidaan perustella se, että nainen on jäänyt kotiin, toiset työskentelevät osa-aikaisesti, mutta mitä enemmän lapsia on, sitä todennäköisempää on, että naiset työskentelevät vain osa-aikaisesti. Ja miehet, myö, mutta myös yritykset toimivat paremmin, jos naisia olisi johtokunnassa. Ja tätä kautta myös osakkeet nousevat, jos naisia olisi johtokunnassa. Eli tässä on todellakin, todellakin faktoja pohjalla ja naisten täytyisi olla tasa-arvoisesti mukana talouselämässä a kép a szokásos. Niin, tässä taas ollaan Strasbourgissa viikolla noin 50 paikalla, yhteensä yli 700, mutta erityinen päivä, 8.3. kansainvälinen naistenpäivä. Ja koko aamu on pyhitetty naisille. Tämä on myös erityinen päivä, sillä on historiallista merkitystä. koska EU yrittää saada läpi häpeällisen suunnitelman. Häpeällisen, koska naisten kohtalo kautta maailman, kaikki kauheudet ja syrjintä naisia kohtaan kautta maailman on jotain, jota he voi ottaa omiin tarkoituksiinsa. Mikä tämä häpeällinen tarkoitus on? No selitän. Maahanmuutto, muuttoliike, ihmisten auttaminen, autetaan ihmisiä Eurooppaan. Tietysti poliittinen ja taloudellinen valtavirta on huomannut, että he ovat vaikeuksissa. He ovat vaikeuksissa, koska ihmisillä, ihmiset ovat nyt saaneet tarpeekseen. Ja sanovat, että tämä ei ole pakolaiskriisi, turvapaikka-asia, tämä on maahanmuutto. Se, maahanmuuttohan ei ole edes EUn toimivaltaa. Siis pakolaiskriisi on, mutta vain 10 prosenttia maahanmuuttajista ovat pakolaisia, jotka pakenevat sotaa tai sisällissotaa. No mikä on ratkaisu, johon on päädytty? Ajatellaan erilaista pakolaisasemaa. Ja esimerkiksi jos naiset pakenevat syrjintää omassa maassaan, he pakenevat syrjintää siis. Silloin heillä on täysi oikeus tulla Eurooppaan, hakea turvapaikkaa. Ja sitten kun pakolaisasema on heille annettu, he voivat käyttää perheen yhdistämistä ja tuoda muita perheenjäseniä Eurooppaan. Tämä on tietysti seuraava vaihe Rova Hannibalin mietinnössä, joka on pitkäaikainen ystäväni. Mutta kaikki muut tasa-arvoinen kohtelu on vain veruke saa viedä eteenpäin tätä häpeällistä suunnitelmaa. Hannibalin mietintö kohta 13 on jotain sellaista, joka kaikkien pitäisi Euroopassa lukea. Kiitos, edustaja Fotsenberg. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Jälleen kerran olemme täällä puhumassa epätasa-arvosta enemmänkin kuin tasa-arvosta. Tällainen keskustelu ei ole oikein kunniaksi meille, mutta totta kai hyvä käydä sitä aina silloin. Täällä on iloinen komission jäsen, että te tuette direktiiviä naisten aseman vahvistamiseksi johtokunnissa. Hiljattain esitin myös lasikatto mietinnön, kun ajatellaan mitä esteitä naisten on ylitettävä päästäkseen päättäville paikoille. Naisten haliedustus on räikeä, vain 31 prosenttia itsenäisistä ammatinharjoittajista on naispuolisia. 2020 ohjelmassa pyrimme päästä 75 prosenttiin, eli tämä koskee kaikkia tasoja, rahoitusta, yrityksiä, tiedettä, tutkimusta, tekniikkaa, yliopistoja – Eli miten me pääsisimme tästä eteenpäin? No parikin keinoa on ensinnäkin koulut ja koulujärjestelmä ylipäätään, sitten toiseksi perheet. Jos emme pääse eroon näistä ennakkoluuloista, e, ellei me pysty uutta ajattelutapaa luomaan ja luomaan uusia malleja naisille, niin jälleen kerran 50 vuoden päästä vanha virsi kuullaan täällä. Eli meidän täytyy unohtaisi, että erotellaan naiset ja miehet. Molemmat ovat tasa-arvoisesti tällä planeetalla. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Moody. Thank you. Kiitos, kiitos rouva puhemies. Ja hyvää naisten päivää teille kaikille. Joo. EUn perustussopimuksissa on sitoumus siitä, että päästään tasa-arvoon miesten ja naisten välillä – mutta EU on tehnyt hyvin paljon tämän tavoitteen saavuttamiseksi, muun muassa lainsäädännön kautta, mitä tasa-arvoiseen palkkaan, äitiyslomaan ja niin edelleen. Minä tiedän, mitä tämän lainsäädännön kautta on saavutettu. Minä olen käyttänyt tätä lainsäädäntöä, kun kuuluin ammattiliittoon. Ja naiset ovat hyötyneet EU-jäsenyydestä muun muassa siihen, että heitä suojellaan työpaikalla ja eläkeisiin liittyen. Mutta kukaan ei voi sanoa, että me olisimme saavuttaneet alkuperäisen tasa-arvon tavoitteen. Ja me emme tässä voi levätä laakereillamme. Me olemme nähneet, että naiset ovat kärsineet suhteettomasti säästötoimista koko EU:ssa. ssa ja tämä on johtanut myös määrä aikaisiin töihin ja työttömyyteen. Nyt kun katsomme Euroopan 2020 strategiaa, niin tiedetään, että enemmän täytyisi tehdä, mitä naisten työllisyyteen tulee, palkkakuilleen tulee ja naisten johtoasemaan tulee. Mutta tavoitteet ilman toimia siitä ei ole mihinkään. Ja komission toivet eivät ole kannustavia. Äitiyslomadirektiivi sitten esimerkiksi naiset johtoasemassa, siinä ei, ole olla edistytty. Joten pyytäisinkin komissiota, että se todellakin ryhtyisi toimiin myös kaikkina muina päivinä. Kiitos. Kiitoksia, Rova Ismenova. Kiitos rouva puhemies, rouva komission jäsen. Kun puhutaan naisten yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta, niin täytyisi ottaa huomioon koulutus ja sen suhde heidän tuloihinsa ja mahdollisuus edetä uralla. Tiedot osoittavat, että huolimatta korkeasta koulutustasoista eurooppalaisten naisten keskuudessa niin epätasa-arvon indikaattorit ovat silti eh, huonot. Ja jotta voitaisiin kurua kiinni, niin tarvitaan uutta tasa-arvostrategiaa vuoteen 2020 mennessä. Kansainvälinen naistenpäivä on tilaisuus muistuttaa, että komissio ja neuvosto pitäisi tukea uutta strategiaa, jota, jonka myötä sitten toteutettaisiin politiikkaa jäsenvaltiossa, joilla halutaan parantaa tasa-arvoa ja naisten yhteiskunnallista asemaa. Haluan nyt käyttää tilaisuutta hyväkseni ja onnitella kaikkia naisia EU-ssa kansainvälisenä naisten päivänä. Kiitos. Sitten ensimmäinen mies saa puheenvuoron. Edustaja Pimenta. Kiitos puhemies. Unionin toimielimet ovat tehdä kyllä aika paljon tasa-arvoasioissa. Lupaukset tietenkin voidaan tehdä paljon tasa-arvopolitiikassa, mutta usein vaikutukset ovat kielteisiä johtuen kulukuuripolitiikasta, joka on vielä syventänyt epätasa-arvoja naisten käyttöä. EU-politiikka on johtanut myös köyhtymiseen eriarvoisuuteen. Naiset kärsivät eniten köyhyydestä, työttömyydestä, epävarmoista työsuhteista, palkkaeroista. Sen päälle tulee vielä syrjäytyminen äitiysloman takia. Meidän täytyy vielä uudelleen miettiä äitiysloman ehdotusta, josta nyt komissio on luopunut. Meidän täytyy kohentaa työ- ja perhe-elämän yhdistämistä. Me tarvitsemme joustavampia työaikoja. Meidän täytyy päästä eroon työajan sääntelyn purkamisesta. Meidän täytyy miettiä sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyttä. Tasa-arvoa ei voi edistää, ellei ole myös edistystä, niin sitä ei ole kulkuuripolitiikkaa. Edustaja Ajuto. Cari colleghi, ogni anno... Hyvät kollegat, joka vuosi käymme läpi naisten tilannetta Euroopassa. Kuitenkin on huomattu, että aivan liian pienin askel eteenpäin mennä, koska erot ovat valtavat, varsinkin joissakin maissa, varsinkin palkoissa, työuran etenemisessä, se, niin että nainen saisi vapauden valita. Ja totta kai meidän pitäisi antaa täydellinen vapauden, vapaus valita naisille, mitä me haluamme tehdä ammattina, myös aloilla, jos on enemmän miehiä yrittäjinä, informatiikassa, päättää tehdä sitten tai olla tekemään, mutta ainakin, että olisi vapaa valinta. Että ettei joudu epävarman tilanteeseen työpaikan puuttuessaan. Politiikan pitäisi antaa välittömästi vastauksia naisille. Meidän pitäisi päästä yli vaikeuksista, myös ajatellen äitiyslomadirektiiviä. Edelleen, jos ajatellaan, että nainen menee eläkkeelle, niin hän saa 16 prosenttia vähemmän kuin mies. Eikä hän voi harjoittaa ammattia työuran takamiseksi, koska hoitaa lapsia, vammaisia, vanhuksia ellei sitten valtio puutu. Toivottavasti kun nyt on, omistanut tämän päivämme naisille ja naisten arvolle, niin meidän täytyy korjata asioita, miettiä myös mitä tästä saatu aikaa, jotta voidaan saada toivoa myös tulevaisuutta varten. Kiitos. Edustaja Korven Mikke. Rouva puhemies. Tieteilijät ovat tutkinut amerikkalaisia koripalloilijoita ja osoittautui, että korkea, äh, pitkät miehet ansaitsevat enemmän kuin lyhyet. Eli heistä tulee sitten koripalloilijoita pitkistä. Samoin jos naiset ansaitsevat vähemmän, niin äh, se tarkoittaa, että he kelpaavat huonommin tähän asemaan kuin miehet. Aikanaan Euroopassa hallitsivat naiset, koska ne, jotka kasvattavat lapset niin hallitsevat maailmaa. Tämä oikeus otettiin naisilta pois. Nyt esikouluissa valtio kasvattaa lapsia. Täytyy huomata, että jos puhutaan Bridgestä ja, tai jos ei puhuta Bridgestä ja, tai Shakista, niin naiset ovat hyvin pienessä vähemmistössä ammattipelaajina. Ja jos Euroopasta tulee teko, äh, keinotekoista painetta, niin se tarkoittaa sitten, että kunkin lajin taso äh, huononee. Muuten olen sitä mieltä, että EU täytyy tuhota. Okay, there is a... No niin, täällä on sininen kortti herra Jakobczykilta. Oletteko valmis vastaamaan? Jakobczyk. Herra Jakobczyk. Kuja. Želim vam postaviti, gospodine... Nää. Haluaisin esittää teille kysymyksen, herra Korvin Mikke. Kuten huomaatte, en ole kovin pitkä, mutta olin kyllä hyvä koripallopelaaja ja pelasin koripalloa varsin hyvin. Tiedättekö, että jotta voisi koripalloa pelata loistavasti, niin pituus ei ole ratkaiseva tekijä, vaan se, osuuko pallon kanssa kori vai ei. Tämä koskee paljon muitakin asioita, mistä te puhutte. Oletteko ehkä samaa mieltä kanssani, että pituus ei ole tässä ratkaisevaa? Thanks. I accept only one. Kiitos. Hyväksyn ainoastaan yhden sinisen kortin. Täällä oli niitä monta. Mutta saatte kuitenkin vielä vastata. Olkaa hyvä. Haluaisin kertoa teille, että pitkät miehet myös ansaitsevat enemmän. On tällainen epätasa-arvo. Minäkin olen kakkosliikassa pelannut puolessa koripalloa ja me voitimme yli 10 pisteen erolla naisten Puolan koripallon maajoukkueen. Matera. Edustaja Matera saa seuraavan puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. 8. maaliskuuta voidaan muistella, kuinka paljon on vielä parantamisen varaa naisten asemassa Euroopan unionissa. Edelleen on esteitä sille, että nainen voisi käyttää mahdollisuuksia täysimittaisesti yhteiskunnissamme. Meidän lainsäätäjien täytyy saada aikaan tasa-arvo välillä. 2016 naisten täytyy vielä kaksi kuukautta enemmän tehdä työtä saadakseen saman pel- palkan suurin piirtein kuin miehet. Eli eläkkeessäkin on selvä kuilu olemassa. Tuhannet ja tuhannet naiset jäävät yksin köyhyyteen. Euroopan unionissa vanhojen naisten köyhyys on kaksinkertainen verrattuna miehiin. Kollegat, meidän täytyy tehdä kaikkemme kuilun kuoromiseksi umpeen. Ja naisten ja valiokunnassakin me haluamme tätä asiaa viedä eteenpäin parlamentissa, mutta muutama kuukausi sitten me hyväksyimme suurella enemmistöllä minun mietintöni, joka nimenomaan tarkasteli, minkälaisia esteitä vielä on olemassa naisten edessä yrittäjinä toimiessaan. Mutta mielestäni on absurdia, että vain kolmannes yrittäjistä on naisia Euroopassa. Yhtä lailla absurdia on, että viimeisen viiden vuoden aikana naisten työttömyys on kasvanut. Sen sijaan työllisyys on noussut 60-70. Meidän täytyy kaikissa toimielisissä sitoutua vielä voimakkaammin tähän. Olen iloinen siitä työstä, mitä komission jäsen Jurova on tehnyt että hän yhdessä meidän kanssamme taisteli sen puolesta, että kaikissa unionin maissa hyväksyttäisiin Istanbulin yleissopimus. Kiitos. Kiitos. Herra Sanjilta on sininen kortti. Herra Sanji. Kiitos rouva puhemies, että sain mahdollisuuden puhua. Minulla olisi seuraava kysymys, jos sallitte. Me juhlimme siis kansainvälistä naisten päivää jo vuodesta 1917 lähtien. Ensi vuonna on satavuotispäivä. Ja yksi periaate on sama palkka. Naisia ja lapsia tulisi suojella ja myös naisten tulisi pystyä vaikuttamaan yhteiskunnassa ja mielestäni vakivalta näkökulma tulisi ottaa myös mukaan tähän. Oletteko samaa mieltä? Minusta vaikuttaa siltä, että ei tämä nyt ole mikään kysymys, vaan kollega puheenvuoro. En oikein ymmärtänyt, missä se kysymys siinä oli. No, mutta jos hän kuunteli minua, niin varsinkin hän ymmärtää, että teemme niin, että kaikkien maiden pitäisi hyväksyä Istanbulin yleissopimus niin, että enemmän kiinnitetään huomiota naisten kohdistuvaan väkivaltaan tai lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan koko Euroopassa. Kiitos. Kiitos. Edustaja Post seuraavaksi. Tack, fru Kiitos, rouva puhemies, kollegat. EUssa ei kunnioiteta tarpeeksi naisten ihmisoikeuksia. He eivät ansaitse yhtä paljon kuin miehet, he eivät päätä asiasta yhtä usein kuin miehet, he eivät osallistu työmarkkinoille yhtä paljon tekevät enemmän palkatonta työtä ja ovat köyhempiä. Köyhyys koskee erityisesti ikääntyviä naisia, kun heillä ei ole täysiä eläkeoikeuksia. Syrjäytyminen liittyy lakeihin. Esimerkiksi romaaninainen kohtaa syrji, syrjintää ja sosiaalista syrjintää. Lesbonainen tai transseksuaalinainen kohtaa myöskin vihaa, jota yhteiskunnassa on halveita ihmisiä kohtaan. Tästä on myös lukuja. Poliitikot puhuvat asiasta niin kuin mekin nyt. Todetaan, että se ei ole oikein, että siitä tulee kuluja sekä inhimillisiä että taloudellisia. Mutta tätä hyväksytään liikaa, muutenhan tällä olisi tehty jo jotain. Siis tasa-arvopolitiikka kyllä nimetään, mutta sitä ei toteuteta. Esimerkiksi se, miten komissio on tehnyt tasa-arvotyöstä pelkän teknisen yksityiskohtan, alentanut sen arvoa. Täysi saada aikaan strategia, joka kuvaisi sen, että miten ihmiset, naiset ja miehet voivat saada samat oikeudet. Feministinä en voi hyväksyä tällaista EU-ssa täytyy olla korkeat standardit ihmisoikeuksissa tasa-arvossa. Kyse on perusarvoista, miten pitkä voi olla yhteiskunta, jossa naiset, vähemmistöt ja muut haavoittuvassa asemassa olevat ovat toisen luokan kansalaisia. Ja voimmeko kutsua itsemme tasa-arvoisiksi, jos emme tee tälle jotain. Minulle henkilökohtaisesti tämä on juhlapäivä 8. maaliskuuta. Se on manifesti tästä kokemastamme epätasaurosta päivittäin. Tämä vain osoittaa, että 365 päivästä 364 ei ole meidän päiviämme. Rouva Head haluaisi esittää sinisen kortin. Hyväksyttekö? Rouva Head. Tack så mycket. Kiitos. Soria, olen samaa mieltä kanssasi, että en minäkään juhli tätä päivää. Se pitäisi olla joka päivä ja auttaa naisia joka päivä. Minä kysyisin Soraja sinulta, olisi, uskoisitko, että se vähän auttaisi, jos meillä olisi tasa-arvostrategia, kuten komissio aiemmin oli tiedonantona jäsenvaltioille. Olisiko se sinun mielestäsi parempi EU, jos sellainen strategia olisi? Nyt se on vain sisäinen asiakirja. Miss Post. Edustaja Post. Ja, jag är helt övertygad. Olen täysin vakuuttunut, että tarvitaan vahvoja viestejä jäsenvaltioihin. Ja tasa-arvostrategia, kuten se oli aiemmin, on ehdottomasti etusijalla oleva asia. Mrs. Votmans, are you ready to answer? Rouva Votmans, vastaatteko te?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 Kaksi kollegaa sanoi, että me emme tarvitse kansainvälistä naisten päivää. Mehän kuulumme, mitä komission jäsen sanoi. Meidän täytyy naisina taistella tasa-arvon puolesta. Ja tämän tulisi tapahtua joka päivä, ei ainoastaan naisten päivänä, mutta meidän ei pitäisi tänä päivänä riidellä näistä kysymyksistä. Miehillä ja naisilla on samat oikeudet. Oletteko samaa mieltä, että tässä tulisi käsitellä muun muassa sitä, että äitiysloma jaettaisiin tasaisemmin miesten ja naisten välillä niin, että naisetkin voisivat työskennellä paremmin? Ja vastaus. Joo. Ehdottomasti pitäisi tasaisesti jakaa vanhempain loma miesten ja naisten kesken. Ihan samaa mieltä, mutta en ymmärrä, miten tämä liittyy 8. maaliskuuta. Tässähän 24 tuntia vuorokauden ympäri taistellaan yhteiskunnan puolesta, että tytöt ja pojat voivat kehittyä ja elää käyttäen kaikkia mahdollisuuksiaan. Hautaan asti. Kehdosta hautaan. Se on minun tavoitteeni. Mrs. Gonzalez Edustaja González. Kiitos, puhemies. Naisiin on väkivallan torjuminen ja tasa-arvo toteutuu joka päivä, eikä se liity vain tähän keskusteluun 8. maaliskuuta. Kolme asiaa ottaisin esille. Ensinnäkin epätasa-arvo liittyy Euroopan unionissa vähän mahdollisuuteen saada valtapaikkoja naisille Parlamentissa ollaan kaukana siitä myös, koska meillä vain kymmenen puheenjohtaja valiokunnissa, 25 valiokunnasta, sitä paitsi me kärsimme kaikkiin huonommista työoloista, suurimmasta työttömyydestä, suurimmasta eläkeeroista ja palkkakuiluista Euroopan unionissa, sitä paitsi se on 16 prosenttia. Meidän harteillamme pääosin myös hoitotyö, se on näkymätöntä, mutta välttämätöntä työtä, jotta yhteiskunta kestäisi. Lisäksi erot ovat suuret myös etelän ja pohjoisen värillä. Kun ajatellaan poik- leikkauksia kulukuripolitiikan takia, on sen kohdistunut ennen kaikkea naisiin iskien sosiaalipalveluihin ja huonontaen työoloja. Siksi naiset kannamme suurimman vastuun ja taakan. Me tarvitsemme tasa-arvoa totta kai Euroopassa, mutta olkaamme sen tasalla. Sininen kortti Rova Grappinilta. Doamna președintă, stimată colegă, ați... Uh, Kiitos, rouva puhemies, arvoisat kollegat. Te ja muut kollegat puhuitte tästä epätasa-arvosta myös Euroopan parlamentissa. Jos naisia on enemmän, niin miksi naiset eivät äänestä naisten puolesta? Ja vastaus. espacios no Päätösvaltaisilla paikoilla ei ole naisia, vaan pääosin miehiä on päättäjän paikoilla. Epätasa-arvo, naisten huonompi asema on nähty sosiaalisesti ja siksi meidän täytyy käydä taistelua kaikissa kysymyksissä, eikä vain sunnuntapuheissa tai keskusteluissa. Mrs. Soidrova. Edustaja Soidrova seuraavaksi. Mikrofon. Ano. Kolegyně chtěla bych poděkovat paní... Hyvät kollegat, ensin haluaisin kiittää rouva komission jäsentä rationaalisesta lähestymistavasta ja näistä ehdotuksista, jotka hän on tehnyt seuraavalle kaudelle. Kuten näemme, sukupuoliero ja naisten yhteiskunnallinen tilanne on kaukana siitä, mitä toivoisimme. Ja vaikka nyt meillä Tsekin tasavallassa onkin talouskasvua, niin palkkaero on edelleen olemassa yli 12 prosenttia sekä valtiohallinnossa että yksityisissä yrityksissä. Syy on se, että naiset ovat toimialoilla, töissä, jossa yleisestikin on pienemmät palkat, kuten opettajat ja sairaanhoitajat. Mutta naiset myös hoit- huolehtivat lapsista ja muista perheenjäsenistä, jotka tarvitsevat hoitoa. Tietysti täytyy sanoa, että kunnioitamme kaikkia naisia, joilla on jopa useita lapsia, koska vaatii rohkeutta tehdä päätöksiä tehdä myös työtä. He tarvitsevat asianmukaiset äitiyslomat ja myös isyyslomat ja taloudellista turvaa. Meidän täytyy kunnioittaa ihmisiä, jotka haluavat perhe ja lapsia, vaikka jatkavat ammattielämässä. Sen vuoksi täytyy olla joustavia järjestelyjä, tukea työnantajan puolelta ja myöskin saada mahdollisuus saada lastenhoitopalveluita, jotta voi jatkaa työssä. Kiittäisin tässä äitiäni. Niin hän on ollut lääkäri, poliitikko ja täydellinen äiti. Mr. Fontulis. Edustaja Fontulis, haluaisin esittää sinisen kortin. Haluatteko vastata? Selvä. Kiitos. Kulutusyhteiskunta on johtanut meidän aikoinamme siihen, että naisilla on paljon pidempi matka onnistukseen työurallaan. Heillä on kuitenkin oikeus ja mahdollisuus saada lapsia. Ja siksi, kun kulutusyhteiskunta mikä on, heillä on vain yksi lapsi, eikö pitäisi olla mahdollisuuksia saada useampia lapsia, että voivat tehdä mitä haluavat. Ehkä me, mistä keskustelemme, minkälaista uraa naiset halajavat. Sojdrova. Vážený pane kolego, já myslím, že většina žen by měla mít... Arvoisa kollega, uskon, että naisten pitäisi pystyä valitsemaan vapaasti. Kun me sanomme, että naisten miehet ovat tasa-arvoisia, he ovat tasa-arvoisen vapaita valitsemaan. Toivon, että naiset voisivat valita saavatko he lapsia, mutta silti jatkaa työelämässä. Viimeisenä Picerno. Mrs. Picerno. Kiitos puhemies, kiitos komission jäsenellekin hänen sitoutumisestaan totta kai. Kiitos myös kaikille kollegoille, jotka ovat osallistuneet keskusteluun. Minä olen sitä mieltä, että tämä päivä ei voi olla ihan normaali päivä. Päivä, jolloin on ikään kuin liikaa naisia. Kun ajatellaan, kun naiset edustavat myös tulevaisuutta Euroopassa, ja tästä minä viittaan niihin pakolaisnaisiin. Kun ajatellaan 60 prosenttia pakolaisvirroista, jotka tulevat Kreikkaan ja Makedonian rannoille. Ja siksi minä kysyisin, mitä mieltä on juhlia menneisyyttä, kun tulevaisuudessa ovet suljetaan. Me olemme närkästyneitä siitä, että naisia väärinkäytetään, hyödynnetään ja emme tajua ollenkaan, kuinka paljon ihmiskauppaa heillä käydään. Puhutaan köyhyyden pelosta ja kuitenkin sitten haluamme rajamme sulkea. Siksi minä uskon, että paitsi että on häpeää väkivaltaa, niin meidän täytyy suunta katsaamme muualle. Siksi minä haluaisin tämän päivän on omistaa heille 8. maaliskuuta naisille, jotka pakenevat, naisille, jotka hakevat nimenomaan sitä vapautta, jota me juhlimme tällaisina päivinä. Minä uskon erilaiseen Eurooppaan, kollegat. Me haluamme solidarista Eurooppaa. Siksi minä Esitäkin tätä, olen tästä laatinut kirjeen ja osoittanut sen teille kaikille, mutta toistan sen vielä täällä. Minä haluamme, että menemme henkilökohtaisesti katsomaan, kuinka paljon naisia hyödynnetään väkivaltaa, kuinka paljon väkivaltaa heihin kohdistuu noilla Makedonian rajoilla. Ja meidän täytyy avata silmämme tapahtumille. Käsin tuntea, mitä Euroopassa on tapahtumassa – ja sitten puuttua tähän kauheuteen. Thanks. Kiitos. Tämä sininen kortti herra Etheridgeiltä. Oletteko valmis vastaamaan? Yes, Mr. Etheridge. Olkaa hyvä. Thank you. Would you agree with me that... Kiitos. Oletteko samaa mieltä, että tällaiset äh, tekaistut päivät eivät ole hyödyksi, vaan pitäisi olla tasavertaiset mahdollisuudet ja se, että myös äh, länsimaiset naiset voivat nauttia länsimäiden vapaudesta eikä niitä pyyhkäistäisi pois äh, uusien ihmisten myötä, joilla on uusia arvoja, eli mahdollisuuksien vapaus lännessä, ei niin, että äh, tulokkaat sitten poistavat nämä mahdollisuudet. Minä en ole ollenkaan samaa mieltä kollegan kanssa yhdestäkään sanasta, jota hän käytti. Vaikka olen sitä mieltä, että kansainvälinen naisten päivä on kyllä tärkeä päivä siitä syystä, että voidaan arvostaa ja juhlia niitä saavutuksia, joita jo on saatu naisten ansiosta ennen meitä. He ovat taistelleet niiden oikeuksien puolesta, joita me pidämme itsestään selvinä näinä aikoina. Ajatellaan äänioikeutta, oikeutta samapalkkaisuuteen, äitiyslomaan. Ne ovat kaikki sellaisia asioita, joita pidämme ihan itsestään selvinä. Minä uskon, että tämän vapauden nimessä, joka meidän suussamme on niin suurena, tässä viittaan edellisen puhujakin, niin se edellyttää, että täytyy tunnustaa kuitenkin, että tämä Eurooppa, suuri Eurooppa, jota me juhlimme vanhalla mantereella, myös juhlin niitä saavutuksia, joita on saatu, niin meistä on tullut johtotähti, niin kaikki ei ole toteudut täysimittaisesti. Me olemme sulkeneet silmämme niiden kauheuksien edessä, joita me olemme kaikki nähneet hukkuneita, tai niitä naisia, lapsia, jotka tavallaan heiltä viedään mahdollisuus ihmisarvoisen elämään. En haluaisin kollega, että sen jälkeen kun on, on tällainen päivä luotu, niin että sellaisena pitäisi vain puhuja mikrofoni katkaista. Sorry, but the answer is... Anteeksi, mutta vastaukseen on ainoastaan 30 sekuntia aikaan ja te puhutte hieman pidempään. No niin, sitten menettely ilman puhujalista edustaja Peter Mariana. Gospođo predsjednice, gospođo povjerenice. Kiitos rouva puhemies. Komission jäsen. Naisten tilanne on kovin vaikea, kun he etsivät työtä. He eivät saa tukea siihen, että voisivat yhdistää perheen ja työelämän. Heitä rangaistaan alemmalla palkalla ja työn menettämisellä. He eivät saa samaa palkkaa samasta työstä. Heihin kohdistuu häirintää. Vaikka meillä on enemmän tutkinnon suorittaneita naisia korkeakouluista, niin he eivät kuitenkaan pääse päätök- paikoille, joissa tehdään päätöksiä. voidaan todeta, että usein heillä ei ole myöskään riittävää eläketurvaa. Tön, sen vuoksi tarvitaan kansallisia eläkejärjestelmiä, jotka estävät naisten köyhyyttä kaikkina ikäkausina. Marias. Herra Marias. Kiitos puhemies. Kun me juhlimme kansainvälistä naisten päivää tänään 8. maaliskuuta, meidän täytyy tähdentää sitä, että rahoitus kriisin ja talouskriisin aikana, varsinkin köyhtyneimmissä maissa, yhteisymmärryspöytäkirjan takia naiset ovat suurin uhri työmarkkinoilla, sosiaalisesti, ja on edelleen olemassa valtava palkkakuilu. 16,4 prosenttia vähemmän ansaitsevat naiset, eläkkeessä 39 prosenttia työmarkkinoille on vaikeampi päästä ja Kreikan kaltaisessa maassa, jossa on leikkauksia ollut paljon, uusi eläkelaki puolestaan on johtanut siihen, että itsenäiset ja naiset ovat joutuneet maksamaan jopa 80 prosenttia vuosituloistaan erilaisiin maksuihin. Maat, taloustuottajat ovat samassa tilanteessa. Enemmän siis tasa-arvoja, ei enää köyhyyttä Euroopassa. Edustaja Marinho Presidente. rouva puhemies. Rouva komissaari, te puhutte tasa-arvoisesta politiikasta, mutta tällaisen politiikan täytyy puuttua syihin, ja nämä syyt ovat ennen kaikkea kulttuurisia ja taloudellisia. Haluaisin nyt puhua tästä ensimmäisestä. Me emme voi vaieta, kun tarkastelemme tätä toimielin näkökulmasta. Katolinen kirkko on hyvä esimerkki. Esimerkiksi siellä naisilla ei ole mitään mahdollisuutta edetä. Ja ainoastaan siksi, että he ovat naisia. Katolinen kirkko on poliittisesti kuten valtio Vatikaanin kautta ja meidän täytyisi pyytää, että tämä syrjintä päätetään. Ja jos tähän päästään, niin se tulee olemaan valtava edistysaskel, jos saadaan poistettua epätasa-arvo sukupuolten välillä. Edustaja Polchak paní předsedající i když vím že nemohu určovat pořadí byl bych samozřejmě velmi rád kdyby. kiitos Haluaisin, että herra Stetina puhuisi ennen minua, mutta minä hänen päästä järjestyksestä. No, haluaisin miesten puolesta julistaa, että chauvinismi ei kuulu olennaisena osana meihin kaikkiin. Ja se, mitä kuulimme useilta kollegoilta, sai minut surulliseksi haluaisin toivottaa kaikkea parasta naisille heidän päivänään. 52 prosenttia yhteiskunnasta on naisia, 48 miehiä. Luonto on näin päättänyt. Kuitenkin koko ajan naisia syrjitään työmarkkinoilla, palkoissa ja eläkkeissä. Tämä on fakta. Jotain tälle täytyisi tehdä ja olen iloinen, että asiasta keskustellaan säännöllisesti. Komissio ja sen Jourova osallistuu usein näihin keskusteluihin. Olisi siltikin hyvä, että se mitä täällä salissa sanomme toteutuisi naisten yhteiskunnallisessa asemassa. Mutta jotkut puheenvuorot eivät osoita tätä. Kiitos. Mielestäni on tärkeää, että kuullaan ei pelkästään naisten ääni, vaan myös miesten ääni kansainvälisenä naisten päivänä. Olen iloinen siitä, että sain mahdollisuuden lausua muutaman sanan. On tärkeää, että me käymme keskustelua tästä Euroopan parlamentissa. Se on tärkeää, sillä ei ole mitään muuta sellaista elintä maailmalla, joka on niin paljon tehnyt hyvää työtä naisten oikeuksien puolesta. Siksi tämäkin keskustelu tänään käydään. Me olemme tähän mennessä saavuttaneet paljon, mutta vielä on parantamisen varaa omassa maassani. Meillä oli vaalit viime viikolla. 30 prosenttia oli ehdokkaina naisia ja nyt meillä on parlamentissa enemmän naisia enemmän kuin koskaan. Eilen kuulin myös radiosta sellaisen tiedon, että moni yritys on ottanut naisia enemmän johtokuntiin ja ja tuotto on parempaa noissa yrityksissä. Kiitos rouva puhemies. Hyvä komissaari, hyvät kollegat. Mielestäni on hyvä, että täällä on paikan päällä myös miehiä, koska jos miehet ja naiset eivät ole tasa-arvoisia, niin se koskettaa meitä kaikkia. Me puhumme naisten sosioekonomisesta tilanteesta voisimme oikeastaan puhua ihan mistä vaan. Kansainvälinen naistenpäivä ei ole mikään juhlapäivä, vaan vaatimuspäivä. Jos pohdin sitä, että jo 40 vuotta sitten päätettiin, että samasta työstä saa samaa palkkaa, ja että nyt on vielä olemassa 16 prosentin kuilu, joka jopa Saksassa, siellä se on 22 prosenttia. Ja sitten myös eläkkeissä on valtavia eroja. Tätä ei voi hyväksyä. Naiset ovat ihmisiä niin kuin miehetkin, heitäkin tulisi suojella. Me puhuimme yrittäjyydestä ja naisista ja me totesimme, että naiset saavat huonommin lainaa kuin miehet, joten tässä on kyllä hyvin paljon työsarkaa vielä edessä. Me tuemme teitä, rouva komissaari, me tarvitsemme uuden strategian ja tällä kertaa sellaisen, joka toimii. Mr. Caputo. Herra Caputo. Kiitos puhemies. 8. maaliskuuta voimme käydä keskustelua naisten sosioekonomisesta tilanteesta, niin kuitenkin meillä on vailla vielä kaksi direktiiviä, jotka liittyvät tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin. Ja tässä on työsarkaa paljon, jotta saadaan täydellinen tasa-arvo aikaan. Euroopassa naisetkin kärsivät enemmän sosioekonomisesti. Tämän on vahvistanut myös EUn strategia 2015 asti. Vaikka työtä on tehnyt ja saavutuksia on paljon naisten aseman parantamiseksi, siis, niin naisten läsnäolo päätöksenteossa on hyvin alhainen, vaikka ehkä työmarkkinoilla on parempi. Johtokunnissa on yhä vähemmän. Mutta politiikassa heillä ei ole omaa paikkansa vielä. Euroopan unioni ei voi pelkästään tuomita, vaan konkreettisesti tehdä niin, että naiset eivät olisi syrjinnän kohteena. Toivottavasti seuraavana vuosina 8. maaliskuuta voi juhlia sitä, että nyt on saavutettu enemmän kuin on vielä saavuttamatta. Edustaja Stettina. Pani předsedající, já měl v životě štěstí, potkal jsem mnoho silných. Kiitos, on ollut onnekas koska olen kohdannut monia vahvoja rohkeita naisia. Yksi oli äitini. Tiedän oikein hyvin, että sodan aikana naiset ja lapset kärsivät eniten, ei miehet. Ja haluaisin muistuttaa yhdestä heistä tänään. Varmaankin tiedätte, että viime perjantaina nainen, joka oli kidnappattu, pidätetty laittomasti Nadia Savchenko meni nälkälakkoon. Nyt viidettä päivää hän ei juo mitään, joten tilanne on aika kriittinen. Hän voisi kuolla päivien tai tuntienkin kuluessa. Huomenna olisi määrä jatkaa tätä epäoikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, jossa valtion syyttäjä vaasi, mutta se on 33 vuotta vankeutta. Haluaisin pyytää, että kaikki tekevät kaikkensa, jotta hän pääsisi vapaaksi. Komission jäsen. Hyvät jäsenet, totta kai arvostan kovasti aina sitä, että meillä on tilaisuus käydä keskustelua sukupuoliasioista ja tasa-arvoasioista. Tästä saamme myös innoitusta työhömme, mutta lyhyesti kuitenkin vielä otaisin esille ne kysymykset, jotka te otitte esille parempi työ- ja perheelämän yhdistäminen. Jotkut mainitsivat sen, että äitiyslomadirektiivi peruttiin. Me haluamme nimittäin vain valmistella jotain parempaa, että se vastaisi tarpeita paremmin. Emme voineet edellisen direktin kanssa pystyneet jatkamaan koska moni jäsenvaltio sanoo, että meillä on jo sellainen, että tarvitsemme jotain vähän tuorempaa, uutta. Niin sitä valmistellaan tänä vuonna osana työohjelmaa 2016 vuotta varten. Siellä on sekä lainsäädäntöä muuta kuin lainsäädäntöä, jotta voidaan perhe- ja työelämä sovittaa paremmin yhteen. Ihan niin kuin totesitte itsekin täällä, halutaan avata mahdollisuuksia, valinnan mahdollisuus naisille. Ei tässä mitään tyrkytetä. Ei tässä mitenkään myöskään äitien roolia aliarvioida. Tilannehan on sellainen, että moni nuori nainen, kun on yliopistossa opiskellut, ja 60 prosenttia muuten naisista suorittaa yliopistotutkinnon, ja sitten haluavat valita joko ura tai lapset. Nyt valinnanmahdollisuutta ei ole taloudellistikaan, se ei ole rationaalista. Meidän täytyy luoda sellaiset edellytykset naisille, että heillä on mahdollisuus sekä saada lapsia ja myös tehdä pätevää työtä. En pidä sellaisesta ajatuksesta, on oikeus saada lapsia. No minä itse olen äiti minun paras roolini koskaan koko elämässäni. Mutta eikö yhteiskunta nimenomaan lapsia tarvitse, jos noin kyynisesti sen kuvailee? Yhteiskunta tarvitsee lapsia, tulevia veromaksajia. Miksi naisten pitäisi vain tämä taakka yksinään kantaa? Ei se kestävä ole enää. Siksi olemme tätä työstäneetkin tähän suuntaan uuden paketin parissa. Tässä paketissa haluamme jotain uutta, ei pelkästään naisille parempia järjestelyjä, vaan työtä tekeville vanhemmille paremmat edellytykset. Ja tämä on ero edellisiin verrattuna. Palkkakuilussa on löydettävä oikeat välineet, jotta voidaan kurua umpeen kuilua 16 prosenttia on korkea luku edelleen, joissakin jäsenvaltioissa se on jopa korkeampikin. Tämä on keskiarvo. 39-40 prosenttia on puolestaan eläkekuilu, hyvät naiset ja herrat. Ei tätä enää voida sietää. Ja minä olen koko ajan patistanut jäsenvaltioita tekemään lainsäädäntöä, hyväksymään kansainvälisiä toimiakin, jotta voitaisiin kuroa umpeen eläke- ja palkkakuilua. Nämä suuret prosenttierot johtuvat siitä, että naiset hoitavat perheitään. Tämä on tavallaan yhteiskuntaan tämä palkinto työstä. Eli tänä vuonna täytyy löytää oikeat keinot. En halua tässä sen pidemmälti puhua. Ihan lyhyesti vielä Sorajan mainitsemasta syrjinnästä eri kasvoineen. Euroopassa on todellakin vakava tilanne. Olemme nähneet kammottavia tapauksia. Olen puhunut ihmisille, jotka tekevät työtä romanikansalaisten parissa. Olen puhunut monille romaneille ihan suoraankin. He ovat todenneet, että naiset maksavat kulut perheessä. He ovat myös väkivallan uhreja. Kun heiltä venätään rahaa takaisin. On kyse fyysisestä väkivallasta ja mistään vähäisestä painostuksesta. Tämäkin on esimerkki siitä, että meillä on vielä enemmän tehtävää, kun on kyse erilaisesta syrjinnästä. Lopuksi vielä naisten määrästä päätöksentekopaikoissa. Tehän tiedätte, että minä olen pyrkinyt eteenpäin viemään direktiiviä naisten aseman parantamiseksi johtokunnissa. Olen todennut, että direktiivi on nyt muutettu aika merkittävästi minun toimikaudellani. Haluan tehdä sen sukupuolineutraalimmaksi. Siellä oli joitakin kapuloita rattaissa vielä, nimittäin että naiset johtokunnissa tarkoittaisi sitä, että kun on pätevistä miehistä kyse tai asiantuntijoista, että heidät noin vain korottaisiin naisilla. Me haluamme vain ihan reilua kilpailua. Mielestäni nyt mennään direktiivin kanssa oikeaan suuntaan. Haluaisin, että ne jäsenvaltiot, joissa lainsäädäntö jo on, Saksa, Ranska ja muutama muu, auttaisivat meitä, että saadaan samat tulokset muissakin jäsenvaltioissa. Jotta saadaan enemmän naisia päätöksentekopaikalle, ei ole kyse vain yhdestä direktiivistä. Ei luoda lainsäädäntöä, vaan kunnon politiikkaa. Ei tämä koske pelkästään elinkeinoelämää. Minulla itsellä on tiettyjä varaumia, kuinka pitkälle siinä voi mennä. Mutta tämä koskee myös julkista sektoria, politiikkaa. Ja minä myös komission jäsenenä vastaan oikeuslaitoksesta, koska ei siellä oikeuslaitoksessakaan kovin paljon naisia näy. Kiitoksia kovasti. Päätän tämän myönteiseen viestiin miehille. Mielestäni olisi väärin ajatella, että naiset taistelevat, he haluavat tehdä yhteistyötä paremminkin. Ehkä tämä on se lähestymistapa, joka saa muutosta aikaan ja vielä nopeammin. Ja siinä tarvitaan kyllä yhteistyötä myös miesten puoleltakin, koska hekin ymmärtävät, miten tärkeää tämä on. Kiitos arvon parlamentin jäsenet jatkuvista ponnisteluistanne auttaa ja tukea. Arvostan sitä kovasti. Kiitos. Kiitos.